Okay. Good afternoon everybody. Um... No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Hyvin usein meiltä aika kesken, eli meidän pitää nyt aloittaa pikaisesti. Paljon kysymyksiä saattaa tulla esille. Aamulla muutettiin valiokunnan esityslistaa, eli aloitamme nyt kohdasta 14 eli internet- ja huumausainemarkkinoita koskeva raportti. Gustel, joka on EMCDDA-seurantakeskuksen johtaja, ja sitten Vasila Uskas Europolista alustavat tämän aiheen. Ja sitten pyydämme vielä, että komissio käyttäisi puheenvuoron ja ottaisi esiin muita kohtia. Ehkä muistatte, että 5. huhtikuuta kumpikin järjestö yhdisti voimansa ja käynnistivät toisen, tai laativat tämän toisen raportin, joka nyt esitellään, miten voidaan puuttua huumekauppaan internetissä. Se on suuri haaste EUlle ja myöskin kolmansille maille, tutkijoille ja kansalaisyhteiskunnan ja teollisuuden edustajille ja asianomaisille virastoille ja kansainvälisille järjestöille. Eli kun katsotaan, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu, ensimmäiseksi puheenvuoron saa Gustel, olkaa hyvä. Dear Chair, Honorable... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin ja libivaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo kertoa, esitellä teille tämän kolmas Humasain raportti Tämä on yhteenveto operatiivisista tiedoista ja asiantuntijatiedoista, joita Europol on antanut yhdessä tutkimustietojen, tilastojen ja muiden tietojen kanssa, joita huumausaineiden tilanteen seuranta on tuonut EMC-DDAssa. Tämä tekee tästä erityisen kertomuksen. Tämä antaa yksityiskohtaista tietoja ja analyysiä, joka on mahdollista, mikä yhdistää erityyppisiä tietoja, analyysejä ja yhteenvetoja sellaisista instansseista, jotka eivät välttämättä aina tee yhteistyötä tai ole yhteydessä toisiinsa. Mikä on muuttanut sen jälkeen, kun ensimmäinen huumasane markkinoiden kertomus julkaistiin kaksi vuotta sitten? Mitä uutta tietoa olemme saaneet työskennessämme yhdessä Europolin kanssa ja yhteistyökumppanimme kanssa. Mitä tietoja nyt esittelemme teille? Ensimmäistä kertaa me olemme arvioineet laittoman huumekauppaa markkinan kokoa 43 miljardia euroa. Ja metodologinen huomio. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me perustamme tämän arvion olemassa oleviin tietoihin, joita on kerätty koko Euroopan unionin alueelta. Ensimmäisenä käsittelemme tietoja, joita käytimme perustuvat vaikkapa hoidossa oleviin ihmisiin. Me tulemme jatkossakin kehittämään tätä arviota eteenpäin. Me tulemme määrittelemään työkaluja, eri välineitä, Varmaankin tämä oikea luku on tässä äh, haarukan yläreunassa, kenties jopa suurempi, mutta tämä äh, arvio on siis 24 miljardia euroa. Markkinaosuudet eri humausaineille ovat seuraavanlaiset 38 prosenttia kannabikselle, 28 prosenttia heroinille, 24 prosenttia kokainille, ja sen jälkeen nämä kategoriat hieman muuttuvat, jolloin pienemmät markkinaosuudet. Amfetamiini 8 prosenttia ja 3 prosenttia ekstasi tai MDMA. EMCD ja Europol puhuvat myös näistä niin kutsutuista NPS-huumeista, eli uudet psykoaktiiviset huumeet niitä myydään, niitä markkinoidaan lailliseksi julistettavina huumeina, jotka korvaavat näitä laittomia päihteitä. Meillä ei ole tarkoja lukuja, mutta nämä aineet ja niiden yleisyys ei ole mitenkään taantumaan päin päinvastoin. Ja viime vuonna me olemme identifioineet yhdessä Europolin kanssa sata uutta ainetta, jotka raportoitiin meille ensimmäistä kertaa. Ja tämä aikainen varoitusjärjestelmä, jota EMCDA koordinoi, niin täällä tämä seuraa nyt 560 uutta ainetta, joista 78 prosenttia ovat ilmestyneet vasta viimeisen, viimeisten vuosien aikana. Tähän liittyen on vielä huu, eräs huomio, mikä on näiden vaikutus ja mikä on tämän hälytysjärjestelmän toimintatapa. Tässä ei haluta ainoastaan havaita uusia huumeita. halutaan seurata, mikäli nämä aineet katoavat markkinoilta, mikäli niiden läsnäolo vahvistuu markkinoilla. Tästä johtuen pitkällä aikavälillä tämä tuo erittäin suuren työtakan kaikille virastoille, jotka ovat mukana tässä seurantatyössä. Kullekin aineille tai aineryhmälle, jotka minä olen maininnut, niin Tämä kertomus tekee kokonaisvaltaisen analyysin tilanteesta ja tässä ehdotetaan myös eri toimintoja, joita voidaan ottaa käyttöön samalla tavalla kuin ensimmäisessä huumausainemarkkinakertomuksessa. Tässä myös tuodaan esille neljä tapaa, jolla huumausainemarkkinat vaikuttavat yhteiskuntaan. Ensimmäinen on tämä yhteys erilaisiin rikollisuuden muotoihin ja terrorismiin, toinen koskee vaikutusta lailliseen liiketoimintaan ja talouteen yleisesti ottaen, kolmas tässä on tämä korruptio ja vaikutukset paikallishallintoon, ja neljäs negatiiviset vaikutukset yhteiskuntaan laajemmin, kuten vaikkapa huumausaine, rikollisuus ja väkivalta, ympäristö, haitat, haitat käyttäjille, perheille ja yhteisöille. Sen jälkeen analysoida näitä merkittävimpiä muutoksen ajureita huumausaineiden markkinoilla. Globalisaatio on merkittävä tekijä muutoksessa ja innovaatiossa myös huumausainemarkkinoilla. Kuten puheenjohtaja mainitsi, Avramopoulos myös korosti tätä asiaa. Internetin merkittävä vaikutus huumausainemarkkinoilla markkinoilla on kiistaton. Tämä tarjoaa markkinointivälineitä, myyntivälineitä ja lisäksi tämä, tämä seuraaminen on erittäin vaikeaa. Tämä on eräs suurimmista haasteista, ei vaikein, mutta eräs vaikeimmista. Euroopan huumausaine-markkinat ovat sellaisia, että niillä on kaksi ajuria. Halutaan tehdä voittoa. Meillä on puututtava näihin eri tekijöihin, niin mikäli me haluamme estää markkinoiden laajenemisen. On tärkeää, että me voimme turvata kansalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja vaurauden. Myös eräs tärkeä tekijä on se, että on tärkeää tunnustaa, että huumausainemarkkinakonsepti, kuten me olemme sen määritelleet, niin kysyntä on yhteydessä tarjontaan. Jotta voidaan nämä negatiiviset vaikutukset poistaa niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla, on tärkeää, että ennaltaehkäisy, huumausaineiden käyttäjän hoito, käyttöön puuttumiset, sosiaalinen interventio, niin ne ovat aivan yhtä tärkeitä, tärkeitä tekijöitä kuin se, että pyritään tyrehdyttämään huumausaineiden tarjontaa. Puheenjohtaja, jäsenet, hyvät kollegat, kun julkaisimme tämän ensimmäisen kertomuksen muutama vuosi sitten, niin sen jälkeen olemme havainneet merkittävän kiihtymisen siinä, miten huumausainemarkkinat ovat muuttuneet. Huumausaineiden käyttökuviot ovat muuttuneet kulttuuriin, sosiaaliset muutokset ovat saaneet aikaan muutoksia huumausainemarkkinoilla, rikollisuus on muuttunut ja lisäksi järjestäytyneen rikollisryhmien toimintat ovat myös muuttuneet. Uudet aggressiiviset markkinointikeinot ja internetin käyttö, jotta voidaan lisätä tuotantoa ja tavoittaa uusia kuluttajamarkkinoita, ovat olleet tärkeässä roolissa tässä kasvussa. Nykyään meillä on kilpailevia prioriteetteja. Terrorismi Euroopan sydämessä. Jäsenvaltiot pyrkivät taistelemaan maahanmuuton aiheuttamien ongelmien kanssa. Lisääntyvät konfliktit Euroopan unionin lähellä Katsokaapa vaikka mitä Ukrainassa Syyriassa on tapahtunut viimeisen kolmen neljän vuoden aikana. Tai vaikka ajatellaan saaran eteläpuolisessa Afrikassa tai Kaukasuksella. Tämä aiheuttaa myrskyn, joka saattaa olla haitallista menestyksekälle politiikalle, joka Euroopassa on ollut. Siksi tämä kertomus on erityisen tärkeä ja ajankohtainen muistutus siitä, että me emme voi ja meidän ei tule päästä irti otteesta markkinoista meidän on tehtävä osuvia analyysejä, jotka tuovat lisäarvoa sidosryhmillemme. Te voitte luottaa siihen, että EMCCDA tulee tekemään yhteistyötä Euroopan ja muiden virastojen kanssa, eurooppalaisten toimielinten ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme kohdata tämän merkittävän haasteen. Kiitoksia. Te puhuitte huumeiden käytön vaikutuksista yksilöihin ja yhteiskuntaan, mutta lisäksi puhuitte sen yhteydestä muihin rikollisuuden muitoihin ja myöskin huumealan rikollisuuteen. Ja annankin heti puheenvuoron seuraavalle puheelle Vasille Gasloilisille, joka on Europolin edustaja. Kiitokset. Well, uh the illicit drug... Niin, laiton huumeiden valmistaminen ja kauppa on yksi innovoivimmista ja suurimmista markkinoista koko Euroopan unionissa. Se on hyvin monimutkainen, se, se liittyy muun tyyppisiin rikollisuuden muotoihin, kuten terrorismiin, ja vaikuttaa Euroopan unionin sisäiseen turvallisuuteen. Kuten EMCDDAn johtaja juuri äsken sanoi, niin kyse on 80 miljardista eurosta, jotka, joka liikkuu tuon rikollisuuden piirissä. Ja tämä tieto on vuodelta 2014. Me olemme myös havainneet, että miten paljon on takavarikoitu huumeita. Mahdollisesti tämä luku on toinen, jotta näkisimme sitten ihan todellisen oikean kuvan nykyisellään, mutta tilanne varmasti sitten valottuu tulevina vuosina. Jos ajattelen nyt Europolin arvioita, niin on yli 300 rikollisryhmää Euroopan unionissa toimimassa. Ja kolmas osa niistä liittyy jollain tavalla huumekauppaan. Ja näistä kolmannesta kaksi kolmasosaa on nimenomaan varsinaisessa monen huumeiden kaupassa, eli monen tyyppisessä huumekaupan, huumekauppaan liittyvässä toiminnassa. Nämä ryhmät toimivat eri maissa, eri rikollisuuden alalla. Eli kyse ei ole pelkästään jostain tietystä kansalaisuudesta tai tietystä rikollisuuden alasta. Toimitaan kansainvälisellä tasolla ja näin pyritään saamaan liike-elämän tavoin eniten voittoja ja vähiten riskejä omalle osalleen. Ja näiden to- toiminnan kohde on hyvinkin kirjava. Meillä on maailmanlaajuisesti hyvin oikeinkin hyvin rakentuneita järjestöjä, mutta sitten on myös alueellisempia järjestöjä, jotka toimivat ja jakavat, välittävät huumeita alueellisella tasolla. Ja kyse on juuri kuljetuksesta ja infrastruktuurista. Ja tässä nimenomaan Rotterdamia, Hamburgia ja Antwerpenia käytetään. Ja unionin saavutaan sekä laillisesti että laittomasti, kun näissä valtavissa eh, tonneja painavissa aluksissa tuotteita kuljetetaan Euroopan unioniin ja myös eh, postin kautta lähetettävissä paketeissa huumeita eh, välitetään kustannukset ja viestintäkustannukset ja kuljetuskustannukset ovat laskeneet ja näin, näin nämäkin toimijat hyötyvät tästä, eli rikollis, rikollisuuden, rikosten tekijät. No, markkinat ovat hy- hyvinkin kirjavat perusstandardiryhmiä on olemassa, mutta myös uusia ryhmiä on olemassa. Esimerkiksi Länsi-Afrikan alue josta kuljetetaan tuotteita Eurooppaan ja sitten taas eteenpäin Australiaan tai sitten tuodaan tuotteita Etelä-Afrikasta tänne Eurooppaan. Ja, ja tuotteita myös valmistetaan lähempänä kuluttajia Euroopan unionissa itsessään ja tämä erityisesti kannabikseen ja muihin synteettisiin huumeisiin liittyvä piirre. Meillä on, on olemassa myös paljon tietoa asiasta. Verkon kautta voi löytää tietoa vaikka kuinka paljon ja saada tietää laittomasta huumeiden tuottamisesta ja kaupankäynnistä alusta loppuun verkon kautta. Ja jos ja myös verkon kautta voidaan näitä huumeita myydä, vaikka lainvalvontaviranomaiset sulkisivatkin näitä sivuja, niin silti tällainen toiminta jatkuu. Ja sitten jos ajattelemme terrorismia, meillä ei Euroopan unionissa ole riittävästi todisteita asiasta. Ja siksi uskomme, että nyt ei ole olemassa systemaattisia yhteyksiä huumeiden, huumeiden kuljettajien ja terrorismin välillä. Tosin tapauksia on olemassa Europolissa ja jäsenvaltioiden tukemana. Me olemme tutkailleet taustatietoja näistä ulkomaisista taistelijoista esimerkiksi, mutta minkäänlaista järjestelmällistä yhteyttä ei näytä kuitenkaan olevan näiden taistelijoiden ja huumeiden kaupan välillä. Sitten jos katsomme kannabiksen, kannabiksen kulkureittejä, vietnamilaisistakin ryhmistä näyttää olevan kyse. Useissa maissa sitä unionissa tuotetaan ja nämä alkuperäiset ryhmät tarjoavat tietoa siitä, miten tuo tätä tuotetaan ja miten kannabista voidaan ryhtyä kasvattamaan. Tämä liittyy ryhmien väliseen väkivaltaan tietenkin myös ihmiskauppaan ja kannabiksen laittomaan kuljetukseen. Marokkolaiset ryhmät tuovat kannabisresiniä e, Euroopan unioniin. Espanja ja Alankomaat ovat tässä merkittävimpiä jakeluryhmiä. Albanialaisilla ryhmillä on kannabiksen, kannabiskasvin kuljettamisessa oma merkittävä roolinsa, mutta myös Afganistanista peräisin olevan kannabisresinin kuljetuksessa Euroopan unionin maihin he ovat mukana. Nyt kannabisresinin liikehdintä Marokosta Euroopan unioniin tapahtuu laivojen kautta ja Tämä on peräisin myös Pohjois-Afrikassa. Siellä voidaan hy- käyttää hyväksi tuota epävarmaa turvallisuustilannetta. Tässä on yksi kuvasarja viime joulukuulta, viime vuoden joulukuulta Europol on tehnyt yhteistyötä Italian viranomaisten kanssa. 14 tonnia, tuota tonnia kannabista saatiin kiinni aluksesta ja paikalla oli ukrainalaisia ja georgialaisia aluksen miehistön jäseniä ja paikalla oli myös Kreikan ja Espanjan viranomaisia. Tämä on yksi suuresta, suuresta määrästä kannabiksesta, joka Välimerellä seilaa. Viime kesäkuusta lähtien 60 000 tonnia kannabista sieltä on löytynyt ja satoja tuhansia kiloja kokaiinia myös Välimerellä ja käytännössä kyse on ainoastaan yhdestä modus operandista, yhdestä toimintamuodosta. Ja tämä sitten kuuluu tietenkin kansainväliseen yhteistyöhön ja Europollu jäsenvaltioiden kanssa on tässä työssä vahvasti mukana. Jos tutkailemme sitten heroiinin kuljetusreittejä, ero on se, että nuo suuret heroinin laivaukset saapuvat Eurooppaan kylläkin, mutta ne myös saadaan takavarikoitua useammin, hyvin usein suureen, jopa sadan kilon heroiini, heroiinikilon annoksia saadaan kiinni jopa parin tuhannenkin ja Alankomaissa tuhat tänä vuonna ja muutama lisäkilo siihen päälle heroiinia. Eli suurimmista summista on, suuremmista kilomääristä on jatkuvasti kyse. Kaksi reittejä ovat yhdistyneet. Nyt on kyseessä Balkanin reitti ja sitten Etelä-Kaukasian reitti Irakin kautta esimerkiksi sieltä päätyy heroiini Euroopan unioniin. Ja heroiinin tuotanto on myös siirtymässä lähemmäs Euroopan unionia. Me olemme havainneet jäsenvaltioiden tuella, että morfiinia on muutettu heroiiniksi. Espanjassa ja tekin tasavallassa on tapauksia tästä. Ja morfiiniperäistä heroinia on entistä enemmän saatu takavarikoitua ja afgaanit ovat tässä usein toiminnan taustalla. Ja kokaiinista, en sen enempää tätä kuvaa nyt kokonaisuudessaan teille sen enempää selosta, koska tässä eri värein näette nuo reitit meriteitse ja, sit, ja ilmateitse kokainia Euroopan unioniin kuljetetaan Kolumbiasta, Brasiliasta ja Venezuelasta pääosin. Sieltä kokaini on peräisin ja Keski-Afrikka on merkittävä välietappi matkalla Euroopan unioniin. Uusi tekijä on myös se, että muiden huumeiden kuin kokainin reittejä myös käytetään kokainian kuljetukseen esimerkiksi Välimerellä, eli kun kannabista tuodaan Marokosta Euroopan mantereelle, niin nämä verkostot käyttävät nyt myös tätä reittiä kokaiinin kuljetukseen samoin keinoin. Ja seuraava kuva. Kiitos. Niin, tässä on nyt kyse tuonnista Eurooppaan varmasti kuvaa, kertookin riittävästi näistä maa, maa, maan osaan saapumispaikoista. Ja tässä puhutaan ilmaa, teitse tulevista ja sitten postin kautta kuljetu, kuljet, tapahtuvasta kuljetuksesta. Meri teitse myös aina vaan lisääntyy tämä kuljetus. Erityisesti Rotterdam ja Antwerpen ovat merkittäviä reittejä kokainin kuljettajille ja Länsi, Länsi-Euroopan satamissa näitä järjestäytyneitä rikollisuuden ryhmiä kyllä on paljonkin. Kemikaalisia, aine, kemiallisia aineita näin Eurooppaan kuljetetaan ja kontti, konteissa kuljetetaan erilaisien keinoin e- ja uusinkin keinoin unioniin tuotteita ja myös sitten satamien työntekijät ovat joissain tapauksissa mukana. Kokainia kuljetetaan. Tämä on laajempaa, laajemmin havaittavissa nykyisellään, vaikka kolumbialaiset sitä hallinnoivat edelleenkin Euroopassa myös espanjalaiset, hollantilaiset ja Britannian järjestäytyneet rikollisuusjäsenet osallistuvat tähän mukaan tähän toimintaan myös. Järjestäytyneet rikollisryhmät ovat peräisin myös Balkanilta ja he ovat myös linkittyneet kokainin kauppaan, ovat auttaneet operaatioissa sijoittautuneet joko lähtömaihin tai tuonne Etelä-Amerikkaan tai sitten näihin etä- välietappivaltioihin tai Etelä-Afrikaan ja näin voivat sitten olla apuna operaation toteuttamisessa paikan päällä. Tässä näkyy kokainin kuljetukseen käytettyjä välineitä. Nämä palkit on saatu kontista puun sisällä oli 400 kiloa kokaiinia piilotettuna. Tuo kiintiö oli lähtenyt toisesta maasta eteenpäin Euroopan unionista ja 100 kiloa kokaiinia saatiin takavarikoitua mahdollisesti verkostot käyttävät samo, samoja kontteja kuljettaakseen erinäisiä aineita eri markkinoille. Tämä on uusi, uusi keino mm, toimia huumekaupan alalla. Ja sitten synteettiset huumeet. Synteettiset huumeet, niitä on perinteisesti toi, tuotettu Euroopan unionissa ja niin edelleenkin on, ja ne myös, kulje, myös kuulutetaan Euroopan unionissa, ja se sitten johtaa huomattavaan Euroopan unionin sisäiseen huumekauppaan. Tässä voitte vasemmalla nähdä kartan. Siinä on kyse laittomien huumeaineiden valmistuskeskuksista. Tieto perustuu meidän tietojen keruu välineeseemme. Sen olemme yhdessä EMCDDAn kanssa luoneet tietojen vaihtoa varten jäsenvaltioiden välille. Ja siinä nyt näkyy sitten, missä mitäkin synteettistä huumetta tuotetaan. No tämän yli voin hypätäkin. synteettiset huumeet ja järjestäytynyt rikollisuus, järjestäytyneestä rikollisuudesta Britannia, Belgia ja Hollanti päätekijöinä ja Saksa myös. MDDAn kuljetuksessa erityisesti järjestäytyneet rikollisuusryhmät toimivat myös muiden aineiden kaupassa amfetamiinin äh, kauppaajat ovat myös kannabiksen kanssa tekemisissä Belgiassa ja Hollannissa ja sitten myös valmistavat metamfetamiinia muista lähtöaineista. Lähtöaineita kuljetetaan unionin sisällä tässä on esimerkki viime vuodelta 7000 PMK-kiloa saatiin takavarikoitua Puolassa. Ja puolalaisia tästä sitten pidätettiinkin ja oli myös väärennetty asiakirjoja tapauksen käsittely vieläkin jatkuu, mutta tuo BMK-aineen seitsemän tonnin takavarikko on huomattava. Nämä uudet psykoaktiiviset aineet vielä, tämähän on maailmanlaajuinen ongelma, ei pelkästään unionia koskeva ongelma, enkä nyt ryhdy lukemaan tätä äh, tekstiä sen enempää, mutta muutama esimerkki siitä, miten järjestäytynyt rikollisuus hyötyy uusista psykoaktiivisista aineista. Tämä pohjautuu viime kolmen, vuo- kolmen vuoden takaisia tapaukseen Belgiassa. Eli uusia psykosomaattisia aineita tuotettiin ja takavarikointi oli lähes 3000 pakettia näitä NPS-aineita. Yksi paketti maksaa noin 25 euroa, joten jos sen kertoo muutamalla tuhannella, niin siitä pääsee jo 7 miljoonaan euroon. 7 miljoonaa euroa varten ei tarvitse kovinkaan paljon, tarvitaan 300 euroa, joka investoi sitten laitteisiin ja muutamiin kemiallisiin lähtöaineisiin, joten tuossa 300 eurolla voi saada jopa 7 miljoonaa euroa. Ja tässä on kyse varastosta, ei tuotantokustannuksista. Eli tämä on rikollisten kannalta kiinnostavaa. Ja sitten viimeinen esimerkki lyhyesti. Tämä liittyy verkkokauppaan. Unkari on tässä kyseessä. Neljä vuotta sitten Unkarissa MPS ryhdyttiin myymään Dexter's Camp Stories verkkosivuston kautta ja hän sai hän 100 000 MPS-pakettia myi viikossa suurin piirtein. Mutta hänet saatiin kiinni ja tämä kolme vuotta sitten myöhemmin ja sitten se verkkosivusto suljettiin, mutta kuitenkin sivusto avattiin sitten taas uudelleen, vaikka kyseinen henkilö oli pidätettynä ja tutkinnassa. Eli tässä käytettiin tätä samaa nimeä, koska asiakkaat jo luottivat tähän verkkosivustoon. Unkarin viranomaiset muiden jäsenvaltioiden ja Europolin tuella löysivät järjestäytyneitä rikollisuusryhmiä, jotka olivat tämän verkkokaupan takana ja myös muidenkin verkkosivujen takana käyttivät samoja keinoja. Tuotteita myivät Kiinasta ja välittivät sitten tuot rahaa Westernunin kautta ja niin poispäin. Nuoria työttömiä oli tämän ryhmän piirissä. Hyvin, oikein hyvin järjestäytynyt ryhmä oli kyseessä. Ja nämä yksilöt pääosin pyrkivät juuri käyttämään näitä MPS-tuotteita kaupassansa, jotka ovat kuitenkin kiellettyjen tuotteiden luettelossa. Ja näin he halusivat tuoda sitten omia uusia tuotteitaan myytäväksi. Tässä on vain muutamia kuvia niistä verkkosivustoista, joita tuo ryhmä hallinnoi ja en yksityiskohtiin sen enempää nyt niistä puutu, mutta 2015 kesäkuussa äh, myytiin näitä Facebook-merkillä merkittyjä MPS-tabletteja, ja 15 nuorta joutui sairaalaan yhden illan aikana. Tuota tuota tablettia sinänsä ei ollut kielletty tuolloin, joten nyt on sitten ryhdytty nyt on sitten havaittu, että näissä tableteissa oli sellaisia aineita mukana, jotka olivat kiellettyjen aineiden luettelossa ja kahde, kuusi henkilöä on pidätetty tässä hankkeessa. Tässä on sitten vain muutamia tietoja juuri kyseisestä operaatiosta, joka, jota Junkari johti ja Europol ja muutama muu jäsenvaltio olivat tässä mukana. Ja tähän voinkin päättää esitykseni. We're listening to the both Kiitoksia. Kun kuuntelin näitä alustuksia ja erityisesti sitä, että 560 ainetta on markkinoilla, niin nyt kun katsotaan, kun puhutaan alkoholista ja savukkeista ja tähän liittyy paljon muitakin asioita ja ei ole aina helppo seurata näitä uusia aineita, joita markkinoille tulee. En nyt tiedä, haluaisiko komissio lisätä jotain näihin asioihin. Ei välttämättä. Eli Boni, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, and thank you very... Kiitoksia, kiitoksia näistä kattavista alustuksista. Kiitoksia näistä hyvistä esimerkkeistä, jotka liittyvät eurooppalaisten virastojen ja toimijoiden hyvään yhteistyöhön. Tämä on hyvä raportti Europolille, komissiolle, meille kaikille, huumausaineiden seurantakeskukselle. Näin me voina panna täytäntöön strategiaa tulevina vuosina. Ja tämä on hyvä tausta myöskin politiikalle, joka liittyy huumeongelmiin. No mitä ongelmia ja haasteita meillä on? Ensinnäkin yhä enemmän tuotantoa, kauppaa, jakelua – huumeet ovat tiettyjen rikollisryhmien erikoistumisalaa, ja tällä tavalla luodaan uudenlaisia liittoutumia etnisten ja maantieteellisten rajojen yli. Taloudellinen vaikutus, kuten on sanottu, on kasvussa. Huumeiden arvo markkinoilla on 21 31 miljardia euroa vuodessa. Sitten tämä on nyt keskittynyt tietyille alueille Euroopassa. Siellä on erikoistuneita jakelukanavia huumeille eurooppalaisista lähteistä. Sitten uusia tuotantoalueita syntyy ja huumeita tuodaan myöskin muualta maailmasta. Tämä osoittaa, että myöskin huumerikollisuus on globalisoitunut ja on myöskin selvää, että internet on luonut uusia mahdollisuuksia huumekaupalle. Ja myöskin tällä tavalla voidaan levittää tietoa siitä, miten huumeita käytetään tai hankitaan. Pimeä internet tässä mielessä on kasvussa. Ja sitten huumekaupan moniulotteisuus ja huumeiden helpompi saatavuus, erityisesti uudet huumeet, psykoaktiiviset huumeet, niiden vaikutus on tuhoisa taloudelle, kansanterveydelle. Yksi prosentti Euroopan aikuisista käyttää huumeita lähes päivittäin, eli kuusi miljoonaa ihmistä. Ja tämä liittyy myöskin asenteiden radikalisoitumiseen tietyissä maissa. Lisäksi on kysymyksiä, jotka liittyvät liittyvät huumemarkkinoiden kasvun ja terrorismin väliseen yhteyteen. Siihen liittyy epävakautta ja terrorismin rahoitusta. Jos me haluamme panna täytäntöön politiikkaamme vastauksena tälle kasvavalle markkinalle, niin ensinnäkin meidän täytyy keskittyä systemaattisiin analyyseihin näiden huume kauppatrendien osalta. Ja täytyy katsoa, millä tavalla huumeita nykyään käytetään, mitä riskejä siitä koituu ihmisille, koska huumeiden uudet kemialliset piirteet ovat myöskin merkityksellisiä tutkimuksissa. Ja kaikkien instituutioiden Euroopan tasolla pitää tehdä yhteistyötä, samoin kansallisella tasolla. Meidän täytyy keskittyä seurantakeskuksen tavoitteisiin. Ja toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä on tehostettava yhteistyötä, jotta voidaan kehittää varhaisen varoituksen järjestelmää. Nopea toiminta, joka estää humeiden pääsyn markkinoille, on tärkeää. Ja mehän ymmärrämme, että tämä ei ole helppoa. On monia kriittisiä kohtia, ja jäsenvaltioiden pitää tehdä vielä paljon työtä, näiden uusien ratkaisujen osalta. Ja toivottavasti pikapuoliin löydämme sitten ratkaisuja. Koordinoinnin puute voi lisätä kaikenlaisia riskejä. Ja sitten tasapainoista politiikkaa tarvitaan, jotta voidaan vähentää humeiden tarjontaa ja jotta voidaan auttaa ihmisiä, joilla on humeiden käyttöön liittyviä ongelmia. Tämä liittyy kansanterveyteen ja välillä meidän pitäisi järjestää kokouksia tämän valiokunnan ja ympäristövaliokunnan kesken. Sehän myöskin käsittelee näitä kansanterveyskysymyksiä. Eli Gustilta haluaisin nyt kysyä, minkälaista kapasiteettia seurantakeskus tarvitsee, jotta se voisi toteuttaa tätä politiikkaa ovatko nämä uudet puitteet mahdollistaneet yhteistyön ja työn koordinoinnin, ja miten voimme paremmin puuttua näiden uusien psykoaktiivisten aineiden ilmaantumiseen. Ne ovat erittäin vaarallisia, koska niistä ei vielä tiedetä paljon, emmekä tiedä, miten niiden käyttö vaikuttaa ihmisiin. Kiitos. Kiitoksia. Siinä tuli aika paljon kysymyksiäkin esille. Ja mehän kuulimme, että 24 miljardia voi tehdä voittoa. Eli meidän täytyy, täytyy nyt löytää 6 miljardia Turkin, Turkin sopimuksen takia. Eli ehkä kannattaisi miettiä tätä. Eli pystyisimmekö paremmin estämään sen, että rahat menevät ihan muualle. Mutta sitten näistä huumeista vielä. Lisäisin Europolille yhden kysymyksen. Näiltä kalvoilta näkyi, että erityyppisten huumeiden osalta on erityyppisiä tapoja tuoda niitä Eurooppaan ja jaella niitä EUn jäsenmaissa. Eli nämä huumeiden saapumistavat Euroopan muuttuvat usein ja se varmaan vaikeuttaa työtänne, eli voisiko tästä kertoa jotain? Eli ensin Gustil, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää Bonia tästä positiivisesta kommentista. Haluan myös yleisemmin ottaen kiittää valiokuntaa pysyvästä ja jatkuvasta tuesta EMCDDAlle liittyen näihin resursseihin, niin nyt on uusi lainsäädäntötyön alla liittyen lähestymistapaan näihin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin. Tässä on sisällä kolme, järjest- kolme asiaa tässä vaiheessa. Ää, aikainen varoitusjärjestelmä, riskiarviointi ja toimenpiteet, joihin EU ryhtyy, jotta näitä voidaan valvoin. Korpeli teki päätöksen eilen, että EMCDDA-asetusta tullaan tarkistamaan nykyisen järjestelmän vahvuudet tulisi olla myös tässä uudessa tarkistetussa asetuksessa. Tämä ei kuitenkaan riitä vastaamaan näihin uusiin haasteisiin ja minä toivon, että tältä perustalta niin olemme teidän valiokunnan ja komission kanssa samalla linjoilla. Haluaisin, että EMCDn suhteen nähdään, mikä on tämä lopputulema ja mitkä ovat nämä lopulliset resurssit. Olen sitä mieltä, että resursseja tarvitaan – varsinkin kun nämä markkinat ovat kasvaneet niin vahvasti, olen melko varma, että muutoksia saadaan aikaiseksi. Jäsenvaltiot ovat myös neuvostossa sitoutuneet tähän taisteluun ja olen varma, että myös tässä valiokunnassa tulen hyvin tiivisti seuraamaan, mitä vaatimuksia alla e on ja että säädäntövirasto saa tarvitsemansa lisätuen. Mm, Kiitoksia. Nyt on paljon ryhmittymiä ja virastoja, jotka haluavat lisäresursseja, eli toivottavasti löydämme tähän jonkinlaisen ratkaisun myöskin teidän virastonne osalta. Ja sitten Vasilaukus, oliko teillä vielä jotain Europolin puolelta? Well, thank, thank you. On... Kiitoksia. Niin, reittien muutos tai ja monimuotoisuus. Niin nämä kuvat ja nuolet osoittavat trendejä selvi, selkeistä konkreettisista tapauksista peräisin. Kyllä nämä reitit muuttuvat, keinot ja käytetyt tavat muuttuvat. Eli ei huumeiden kuljetus pysy ollenkaan vakaana sen enempää. On tietysti olemassa erinäisiä välineitä, joita voidaan käyttää. Eli näiden reittien monimuotoisuus ja keinojen monimuotoisuus ei sinänsä itsessään ole mitään erityisen uutta. Uh, at the end of... No niin, eli tämä keskustelu on nähtävästi päättänyt. Haluaisin kiittää vieraitamme. Tämä oli hyvin kattavaa keskustelua. Te esittelitte koko raportin ja kävi selväksi, mikä nyt on tämä tilanne huumeiden osalta. Se ei ole helppoa, siihen liittyy monia kysymyksiä, eli Kiitoksia, että tulitte paikalle ja että kerroitte meille tästä tilanteesta. Kiitos. So colleagues, I think we can directly... No niin, sitten varmaan voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli demokratia, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EUn mekanismi, eurooppalaista lisäarvoa koskeva väliarviointi ja tutkimustulosten esittely. Meillä on kolme esittelyä ja kaikki ovat hyödyllisiä tässä keskustelussa. Ensin arviointi, jonka oma tutkimusyksikkömme Euroopan parlamentissa on laatinut. Ja sitten meillä on kaksi asiantuntijatutkimusta, jotka liittyvät samaan aiheeseen. Nämä tutkimukset on tehty, jotta voidaan tukea työtä, jota valiokunnassa me on tehty. Ja kun katsotaan tätä oma mietintöä, joka liittyy demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeusperiaatemekanismeen. Intfeld on myöskin ollut paikalla eilisestä lähtien ja hänen tekstinsä esitellään seuraavassa kokouksessa. Ja nyt antaisin puheenvuoron sitten Astrid Vormille Beres-pääosastolta. Hän esittelee tämän väliarvioinnin. Olkaa hyvä. Good afternoon. Thank you for the... Hyvää iltapäivää. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä tätä lisäarvoa koskevaa väliarviointia. Aluksi haluaisin kertoa vähän tästä lisäarvoanalyysin taustasta. Parlamentti päätti laatia oma mietinnön artiklan 225 mukaisesti, ja mietintöön liittyy automaattisesti silloin lisäarvoarviointi. Ja tavoitteena on katsoa, millä tavalla tämä mahdollisesti vaikuttaa, ja koitetaan katsoa, millaisia etuja on parlamentin ehdotuksissa – oma mietinnössä. Ja tämä arviointi siis esitetään tähän Infeltin mietintöön, ja siihen liittyy komissiolle tehtäviä suosituksia EUn demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeusmekanismista. Tämä siis väliarviointi. Se saatiin päätökseen ennen kuin Intfeltin mietintöluonnos hyväksyttiin. Siinä on mukana esittelijän esittelemme työasiakirjoja ja sitä sitten päivitetään myöhäisemmässä vaiheessa. Sitten tohtori Baat ja professori Pesh sitten kertovat näistä hiukan enemmän. Ja tärkein havainto, kun arviointiin poliittisia puitteita demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien osalta EU:ssa, on se, että tiettyjä puutteita on järjestelmässä. On kuilu sen välillä, mitä on puhuttu oikeuksista ja arvoista ja miten näitä sääntöjä sitten noudatetaan jäsenvaltioissa ja toimielimissä. Ja tämä, tällä kuilulla on huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia. Ja heikkoudet liittyvät keskusteluita käydään – EUn toimivaltuuksien laajuudesta. Ja erityisesti tämä liittyy, mitä nämä arvot täsmällisesti ottaen tarkoittavat. Ja myöskään työtä ei ole jaettu selkeästi jäsenvaltioiden ja toimielinten välillä ja muiden virastojen välillä. Eli kuka tekee mitä, kun valvotaan täytäntöönpanoa. Arviointimekanismeja on, mutta niitä ei ole kunnolla koordinoitu – ja kolmanneksi tämänhetkiset täytäntöönpanomekanismit ovat selvästi tehottomia. Niillä ei pystytä puuttumaan tämänhetkisiin haasteisiin, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen EU:ssa. No mitä lainsäädännöllisiä ja muita vaihtoehtoja meillä on, jotta voidaan puuttua näihin heikkouksiin? Työasiakirjassa on ehdotettu, että hyväksytään toimielinten välinen sopimus, joka selkeyttäisi EUn toiminnan laajuutta ja myöskin työnjakoa eri toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä. Tällaisessa sopimuksessa olisi kaksi ydinkohtaa. Yhtäältä vuotuinen seuranta oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien osalta, ja siitä laadittaisiin sitten eurooppalainen tulostaulukko – ja toisaalta siinä olisi mukana myöskin poliittinen sykli, vähän niin kuin eurooppalainen talouden ohjausjakso. Ja se ohjaisi sitten EUn toimielimiä ja kansallisia parlamentteja. Eli puhun nyt lyhyesti näistä kahdesta asiasta. Tämä vuotuinen raportointi demokratian periaatteiden ja perusoikeuksien osalta on edelleen auki tiettyjä kysymyksiä ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön, erityisesti EUn toiminnan laajuuden osalta perusopimuksen mukaan EUlla on mandaatti toimia ja suojella omia arvojaan, eli arvoja, jotka ovat yhteisiä jäsenvaltioille ja toimielimille, mutta miten ja millä tavalla tässä toimitaan, se ei ole ihan selvää. Ja sitten oikeusperusta. Tällainen vuotuinen valvonta voidaan pohjata artikla 332. Se oli oikeusperusta, kun luotiin perusoikeusvirasto, ja sen mandaattia voitaisiin vahvistaa – ja lisäksi on artikla 70, joka on oikeus- ja sisäasioihin liittyvä vertaisarviointi, jota myöskin voidaan hyödyntää, tai artikla 295, joka on pohja sitten toimielinten väliselle sopimukselle. Ja tässä voidaan myöskin yhdistää näitä eri vaihtoehtoja. Sitten on myös kysymyksiä, jotka liittyvät toimintatapaan, mitä tulee valvontaan ja tulostaulukkoon. Ja mainitsin tämän institutionaalisen työnjako-ongelman. Ja sitten on kysymyksiä, jotka liittyvät demokraattiseen vastuullisuuteen. Sitten tämä toinen osio sopimuksesta, eli tämä poliittinen sykli demokratian oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien osalta. Siinä olisi mukana esimerkiksi vuotuista keskustelua kansallisissa parlamenteissa, parlamentin välistä keskustelua – ja sitten pitäisi parantaa komission säännöstöä. Ja komissio voisi myöskin käynnistää sitten systemaattisia rikkomusmenettelyitä. Ja silloin pitäisi myöskin parantaa neuvoston oikeusvaltioperiaatekeskustelua. EU voi toimia perustellusti demokratian ja perusoikeuksien osalta ainoastaan, jos se noudattaa näitä sääntöjä itse – ja siksi olisi suositeltavaa, että poliittisessa syklissä olisi myöskin järjestelmä, jolla voidaan ennustaa ja arvioida EUn lainsäädännön vaikutuksia näillä aloilla. Ja samalla EUn liittyminen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen, näitä ponnisteluita tulisi jatkaa. Ja sitten arvioinnissa katsotaan myöskin kustannuksia ja poliittisten vaihtoehtojen etuja. Ja tutkimuksessa usein on käynyt ilmi, että korruption riittämätön torjunta, valvonnan riittämättömyys, tekijänoikeuksien riittämätön valvonta vaikuttavat haitallisesti monella taholla. Ja hiljattain tehdyssä korruptioon liittyvässä tutkimuksessa kävi ilmi, että korruptio maksaa Euroopan taloudelle 218-280 miljardia vuodessa. Ja lisäksi jäsenvaltioiden välinen luottamus heikkenee, mikäli perusoikeuksia ei noudateta. Ja viime kädessä tämä koskee kaikkia EU-kansalaisia. Jos mitään seuraamuksia ei ole sillä, että rikkoo näitä sääntöjä, niin silloin on olemassa tartuntariski, varsinkin kun jäsenvaltiot yhdessä ovat mukana muokkaamassa EU-lainsäädäntöä. Ja nämä kustannukset olisivat aika alhaisia. Vuotuinen valvonta maksaisi noin 4 miljoonaa vuodessa ja poliittinen sykli 7 miljoonaa. Ja nämä välineet olisivat sitä tehokkaampia, mikäli oikeanlaista syn- synergiaa saadaan aikaan kansainvälisten instituutioiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia tästä katsauksesta. Ja seuraavaksi sitten Petra Bad, joka tuli jo mainittua. Hän on Budapestista ja hän esittelee tutkimuksen, joka on tehty, ja se liittyy juuri tähän EUn demokratia, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeus tulostaulukkoon. Olkaa hyvä. Thank you to present uh, our research. Kiitos. Esittelen meidän asiakirjan ja pyydän välittömästi näitä seuraavia kalvoja esitettäviksi. Euroopan unionin perusarvot luotiin heti silloin, kun se perustettiin. Rauha ja vauraus. Nämä ovat edelleen voimassa. EU-arvojen taustalla on myös artiklassa 2 tämä perussopimuksen kohta. Lisäksi on olemassa Kööpenhaminan kriteerit, joiden mukaan usein jäsenvaltioiden on noudatettava artiklan 2 arvoja ennen kuin ne voivat liittyä Euroopan unioniin vastaavaa arviointia ei enää ole sen jälkeen, kun uusi jäsenvaltio on liittynyt Euroopan unioniin sen suhteen, että näitä noudatetaan näitä arvoja. Tätä artiklan 7 tarjoamaa mahdollisuutta seurata artiklan 2 noudattamista ei ole otettu käyttöön. Vielä ei ole ollut sellaista tilannetta, että tämä artiklan, artikla 7 suomalaisuus olisi otettu käyttöön. Tässä on kuitenkin nyt ehdotella uudistuksia komission ja vasta parlamentti ehdottaa näitä. Tässä on tällainen artiklan 7 esimenettely, jonka mukaan tässä vesitetään seutsopimuksen artikla 7, mutta tässä tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota niihin hyötyihin, joita tämä toisin. Tässä kiinnitetään huomiota artiklaan 7, 10, eli siihen, mitä ovat nämä yhteiset arvot, mitä ovat tullessaan näitä arvoja ei kuitenkaan seurata eikä niiden noudattamista seurata päätöslauselmassa kesäkuussa 2015 Euroopan unioni perään kuulutti demokratia, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeus sen noudattamista. Siinä oli useita professoreja mukana. Seuraava kalvo, kiitos. Lähtökohtana oli, että EU-lainsäädännön tulisi puuttua näihin asioihin. Euroopan unionilla on toimivaltaa puuttua näihin asioihin. Tämä on eurooppalainen asia. Euroopan kansalaiset kokevat näiden asioiden vaikutuksen yli jäsenvaltioiden rajan. Ja myös muut kansalaiset kokevat tämän vaikutuksen ja myös muut EU-kansalaiset yli rajojen. EU-päätöksenteon legitimiteetti on uhanalainen ja tässä toiminta ei voi perustua yhteisen luottamuksen, eli ole valvovaa tahoa. Tässä on myös poliittiset kustannukset, mutta myös nämä taloudelliset kustannukset. Toissijaisuusperiaatteen tulee vallita. Tässä ei saa astua jäsenvaltioiden toimivallalle, mutta tulostaulu ei loukkaisi toissijaisuusperiaatetta, vaan päinvastoin se lisäisi toissijaisuusperiaatteen toimivuutta. Lähtökohta on se, että kansainvälinen laki ja EU-lainsäädännön pitäisi ymmärtää ulkopuolisena keinona taistella demokratian puolesta. Näin ollen kansalaiset saavat suojelua, mikäli omat edustajansa eivät kunnioita lainsäädäntöä. Siinä tilanteessa, kun perust- oikeusvaltioperiaatteita ei ole noudatettu riittävällä tavalla. Eli tässä tullaan kokemaan jonkinnäköistä vastustamista todennäköisesti, että tästä mitään ideologisella ideologisten periaatteiden pohjalta, että tässä on perustuslaillisten identiteettien yhteen törmäys kyseessä, olisi kuitenkin kiinnitettävä huomiota, että oikeusvaltioperiaatteen rikkominen ei ole perustuslaillisen identiteetin yhteen törmäys. tällainen no tämä on äh, lähestymistapa, joka ei vastaa suurman yleisön mielipidettä. Meidän on tuotava esille se, että suvaitsevaisuus muun muassa on selkeä eurooppalainen arvo. Me olemme tekemään selkeä viivan sen välille, mitkä globaalien perusarvot, joita tulee peräänkuluttaa ja mitkä ovat uhkia eurooppalaiselle hankkeelle. Niin, nyt puhumme näistä tarpeista, niistä syistä, miksi tulostaulu pitäisi perustaa. Ja nyt puhumme seuraavaksi, kuinka tulostaulu määritellään. Tulostaulun tulisi olla yhdistelmä vuoropuhelua, arviointia, mittaamista, valvontaa, esikuvanalyysiä, siten että tämä kaikki toimii yhdessä EU-pohjaisessa järjestelmässä. Tässä on monet eri tekijät ja monta eri sykliä, joihin kiinnitetään huomiota. Meidän tutkimusryhmässä ja haastatelmamme ihmiset sanovat kaikki saman äänen, että me ei ole tarvetta keksiä pyörä uudestaan. Meidän, me voimme ja meidän tulisi käyttää olemassa olevia arviointimekanismeja hyväksemme. Tämä, nämä mekanismit ovat jo olemassa. Oikeustulostaulu seuraa muita kansainvälisiä esikuvia. Saman aikaan meidän pitäisi kuitenkin ymmärtää, että se, että, saat, että me saatamme tietoja yhteen eri lähteistä, ja meidän on tehtävä vertauksia ja arvioitava mahdollisia synergiahyötyjä. Mutta tässä on kiinnitettävä huomiota näihin lähteisiin ja siihen, kuinka näitä tietoja analysoidaan eri välineiden avulla. Seuraava kohta on se, että kansainvälisistä lähteistä saamamme syöte, niin on kuitenkin sellainen, että meidän on kiinnitettävä huomiota tähän asian EU-ulottuvuuteen. Meidän ei pidä EUn ulkopuoliset tekijät eivät välttämättä saa kiinnittää huomiota EU-politiikan ja EU-lainsäädäntöön, keskinäinen luottamus ja niin edelleen Lisäksi EU olisi luotava oma järjestelmänsä, jotta me voimme luoda korkeammat standardit kuin mitä kansainväliset normit ovat. Lisäksi sen ohella, lisäksi jotta EU ei olisi ulkopuolisen tiedon varassa, EU voisi luoda omat mittarinsa ja indikaattorinsa ennen kuin ulkopuolinen taho ryhtyy tätä työtä viemään eteenpäin. Tämä voisi olla mukana eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja talouden ohjauden jaksossa. Kaikkien tulostaulujen tärkeä osa on niiden legitimiteetti. Tässä tarvitaan taku siitä, että tämä on riippumaton. Tässä käytetään korkeintaan mahdollista asiantuntijatasoa Ja jotta tämä voi toimia legitiimisti, niin on tärkeää, että tässä on selkeät määritelmät. Tämä on tärkeää, tässä on selkeitä määritelmiä ja tässä ei ole mitään ainutta oikea reseptiä. Oikeusvaltioperiaate on kiistanalainen määritelmä eikä ole mitään ainutta ainoata selkeää määritelmää. Tässä todella tietty määrä tässä tämä ei saa liian tämä määritelmä, jotta tässä voidaan panna täytäntöön eri tavoitteet selkeästi. Lisäksi on katsottava, ettei käytä sellaisia tekniikoita, jotka eivät ole neutraaleja. Ja tämä ei välttämättä liity siihen, mitä indikaattoreita valitaan, vaan mitä standardeja käytetään, jotka indikaattorit sitten osoittavat. Ja kun yritetään tehdä tällainen ostoslisti, jonka minä juuri nostin esille, niin tässä on vaikka tehtävä, jota vastaan hyökätään poliittisesti. Voidaan sanoa, että se on poliittisesti tai ideologisesti suuntautunut tiettyyn suuntaan. Määritelmien on oltava riittävän epämääräisiä. Ja tässä on katsottava, ettei tässä arvostella liikaa näitä eri rakenteita. Usein jäsenvaltiot viittavat muihin kansainvälisiin esimerkkeihin ja sanovat, että he ovat ainoastaan ottaneet käyttöön näitä muiden naapurivaltioiden käyttämiä toimintatapoja, mutta tässä saatte ymmärtää, että tässä ollaan tekemässä ikään kuin tällaista Frankenvaltiota ja että nämä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiset niin eivät välttämättä ole riittävällä tasolla. On katsottava, että tämä ei ole ennustava väline. Täällä ei voi tehdä eri sijoituksia jäsenvaltioiden välille, mutta me haluaisimme, että tässä kiinnitetään huomiota siihen, että tämä kontekstuaalinen lähestymistapa tapauskohtaisesti tehdään kvalitatiivinen arviointi jäsenvaltiosta siten, että on maakohtaiset listat avainasioista. Eräs toinen asia, joka on noussut esille, jotta voidaan että legitimiteetti, on se, että jäsenvaltiota kohdellaan samalla tavalla. Mikäli toimii toisella tavalla ja käyttää eri standardia eri jäsenvaltioille, niin tämä tekee sen, että tämä ei ole legitiimi, ja tämä ei uskottavuuden kaikilta oikeusvaltioperiaatteet tulostaululta. Legitimiteettiongelmia on, mikäli oikeusvaltioperiaatteen kriitikot lyövät hynttynsä yhteen. Toinen asia, mikä nousi esille, on nopeus. Tietojen arvioinnin nopeus on tärkeästä paremmin. Tämä saavuttaa tavoitteensa, mutta tiedon kerolla ja hyvällä analyysillä on myös oma hintansa. Se vie paljon aikaa ja Mikäli sitä annos liian nopeasti, niin tällä saattaa olla merkittävää haittaa. Toisaalta aikojen saatossa tämä saattaa menettää tarpeellisuutensa tämä analyysi. Mikäli tämä prosessi kestää liian kauan, arvioitava jäsenvaltio saattaa muuttaa lainsäädäntöään ja sanoa, että tämä arviointi ei enää ole pätevä, koska tässä ei enää käsitellä olemassa olevia asian kuuluvia lakeja. Toisaalta meidän pitäisi välttää tätä houkutusta, että nopeutamme tätä liikaa tätä toimenpidettä. Toisaalta aina tullaan tekemään kompromisseja tietojen analyysin, hitauden ja toisaalta tiedon äh, nopean äh, tämän tarve tietoja tarvitaan nopeasti. Lisätietoja ja lisäanalyysiä kenties tarvitaan. Tietoja otetaan useista eri lähteistä. Niitä otetaan kenties laajemmin kuin valtiollisilta toimijoilta, kansalaisjärjestöiltä, medioilta, tahot, jotka perustavat perusoikeus, perusoikeuksia suojaavia tahoja, oikeusasiamiehiä ja niin edelleen. Euroopan tietosuojavaltuutettu artikla 29 Työryhmä näillä kaikilla tulisi olla oma sijansa tässä työssä. Lisäksi todistustaakka, tässä on kunnioitettava todistustaakan täyttymistä, demokratian oikeusvaltioperiaatteiden ja perusoikeuksien arvioinnin suhteen, mikäli väärin mikäli käy ilmi, että tässä on tapahtunut väärin, niin tässä vaiheessa on tehtävä tarvittavat korjaukset ja voitava esille, että nämä ovat toiminnat ovat EU-arvojen mukaisia. Tämä tutkimus tuo esille mahdolliset vaiheet eurooppalaisille arvoille. Usein sanotaan, että EU- ja jäsenvaltioiden mitä tulisi kaikkia arvioida, jotta EUn legitimiteettiä voitaisiin arvioida. Ensimmäinen skenaario tässä on sellainen, että jäsenvaltiot ovat oikealla raiteella siten, että tässä ei ole merkittäviä ongelmia. Tämä toinen skenaario on sellainen, että on tiettyjä tekijöitä, jotka ovat ongelmallisia, mitä tulee oikeusvaltioperiaatteen alalajeihin. Otetaan esimerkiksi sellainen maa, joka on oikeusvaltioperiaatteen suhteen oikealla raiteella, mutta jossa on merkittäviä ihmisoikeusrikkomuksia, kuten vaikkapa äänioikeuden vieminen vangeilta tai se, että mielenterveysongelmaiset terveysongelmaiset lukitaan vaikkapa vankilaolosuhteisiin. Tässä on otettava eri lähteistä tulevia tietoja arvioitaviksi. Tämä kolmas skenaario on täysin erilainen, mutta tämä on tilanne, jossa perustuslakeja ei noudateta. Lisäksi oikeusasiamies, oikeusjärjestelmä ei toimi eikä kansalaisyhteiskunta ole vapaa. Ensimmäisessä ja toisessa skenaariossa me viemme eteenpäin tällaista sunshine-politiikkaa. Me rohkaisemme tekemään korjauksia enemmän kuin että tässä syrjitään Euroopan unioni ja jäsenvaltiot vastaavat tästä valvonnasta. Kolmas on täysin erilainen ja metodologia on toisenlainen kuin kahden ensimmäisen tapauksen kohdalla. Järjestelmä ei noudata demokratiaa, rikkoo oikeusvaltioperiaatetta vastaan ja vie eteenpäin räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia, niin siinä vaiheessa ei pidä odottaa, että valtapitävät ovat valmiita tekemään muutoksia, vaan siinä vaiheessa on tehtävä toimenpiteitä, jotta rajataan valtapitävien valtaa. Tämän tyyppisessä tapauksessa tämä artikla 7 astuisi voimaan. Tulosta haluaa takaisin sen, että menettely on demokraattinen ja selkeä, ja komissio voisi ottaa tässä johtoroolin. Lisäksi me olemme ehdottaneet, että perustetaan EU-perustus, oikeusvaltioperiaatteen komissio, joka olisi riippumaton elin, ja tässä voitaisiin seurata vaikka Venetsian komission toimintatapoja. Mitä, mitkä korjaavat toimet tulisi ottaa käyttöön? No, se ei kuulu tähän toimi, meidän toimivaltaan, mutta meidän, meidän tehtävään, mutta tämä liittyy siihen, että tehdään tarvittavia toimenpiteitä, rajataan EU-rahoitusta ja määrätään myös rahallisia sanktioita. Nämä sanktiot eivät välttämättä toimi kaikkien jäsenvaltioiden kohdalla, mutta tämä taloudellinen sanktio uhka voi olla melko melko vahva keino, koska nämä kaikkien merkittävimmät oikeusvaltioperiaatetta vastaan rikkojat ovat ne, jotka ovat nettosaajia. Ja näissä valtioissa nimenomaan on vallassa sellaisia, jotka eivät tue näitä eurooppalaisia arvoja. Kiitoksia. Ja haluaisin vielä antaa Lohan Pesille puheenvuoron Lontoon yliopistosta. Hän esittelee tutkimuksen, joka liittyy demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin liittyvää mekanismia. Um, so I'm going... Uh, Kiitokset. Niin, pyrin esittelemään nyt tämän kertomuksen pääasiat. Meidän tarkoituksemme oli hivenen toisenlainen. Meidän tarkoituksemme oli katsoa kokonaispuitteistoa ja sitten muutamia ratkaisuja ja vaihtoehtoa esittää. Seuraavaan kuvaan voimme mennäkin jo oitis. Eli tavoitteet olivat tällaisia dynaamisempia, eli ei pelkästään puhua mistään valvonnasta tai tulostaulusta. Ja me päätimme, että ennen kuin löydämme puutteita ja aukkoja, niin me miettisimme sitä, onko lisäarvoa tuosta artiklasta 2 unionin perustamisopimuksista määriteltävissä siten, onko unionilla toimivaltaa valvoa jäsenvaltiota vai ei. Eli tämä on ensimmäisessä osassa esitettynä. Siellä me tutkailimme näitä, minä vain tässä nyt vedän tätä yhteen, koska aikaa ei niin paljon ole, mutta me ajattelimme, että unionilla on toimivaltaa jäsenvaltioissa unionin liittymisen jälkeen nykypuitteistossa. Ja sitten me olemme lähteneet liikkeelle siitä, että näiden arvon tavoite voi näkyä unionin jäsenvaltion lainsäädännössä, myös unionin lainsäädännössä ja sitten unionin kansainvälisissä lainsäädännöllisissä välineissä. Ja uskomme, että unionin jäsenvaltiot voivat kuulua unionin valvonnan piiriin aina kun mietimme lisäarvoa. Eikä tämä arvokenttä tietenkään ole mikään mikään avoin kenttä, vaan niitä voidaan tosiaan valvoa. Ja sitten tämä kertomuksen toinen osa on se, miten nykypuitteistossa on epäonnistuttu. Ensiksikin me olemme miettineet asiaa transversaalisesti, eli olemme löytäneet tällaisia eri hankaluuksia ja puutteita. Erityisesti juuri se, että tietyt välineet, niitä ei ole koordinoitu oikeastaan keskenään juuri millään tavalla. Ja välineitä näin sitten on päällekkäin paljonkin olemassa, mutta niitä ei ole saatu oikeastaan koordinoitua alkuunkaan unionin toimivälinten välillä. Ja unionin toimielimiä kohdellakseni reilusti, niin puhuisin siitä, että unionin kokonaishanke on juuri se, että pitäisi tuohon artiklaan kaksi vain mukautua, eikä se ole mikään suuri ongelmakenttä enää. Ja sen takia siitä sitten syntyy tällaisia puutteita, koska tästä ei pitäisi ylipäätäänkään syntyä mitään ongelmaa. Näin on ajateltu pitkän aikaa, että Tämä pitäisi olla itsestään ratkennut. Sitten löysimme puutteita erityisvälineissä, joita unionin toimielimet ovat hyväksyneet. En näitä kaikkia nyt tässä sen enempää luettelo, koska kertomuksemme on kovasti pitkä. Me tutkailemme tätä koko puitteistoa samoin kuin tietenkin olemassa olevia välineitä ja myös artikla 17 unionin toi perustamissopimuksissa. Sitten tuohon artiklaan 2 täytäntöönpanoon Tämä, tätä ehkä on toisella tavalla tulkittu komissiossa ja parantamisen varaa tulkinnassa on varmasti ollutkin. Ja sitten on vielä tuo yhteistyömekanismi, jota on sovellettu Bulgarian ja Romaniaan. Ja lopuksi olemme sitten miettineet vuoden 2014 vuoropuhelua, johon komissio ja neuvosto ovat ryhtyneet ja johonka sitten marraskuussa on otettu käyttöön näin me olemme pyrkineet toimimaan parhaamme mukaan löytääksemme ratkaisuja. No niin, voisi taisiin sitten ehkä mennä siihen kuvaan, jossa on esitetty kaikki eri vaihtoehdot. Eli tässä me olemme päättäneet tarjota kolmea vertikaalista vaihtoehtoa ja sitten taas kolme horisontaalista. Ja nämä kolme ensimmäistä ovat ratkaisuja, joita pitäisi yksittäiseen jäsenvaltioon soveltaa tapauskohtaisesti tiettyyn jäsenvaltiooseen, jäsenvaltioon, eli näin tämä on yhtä jäsenvaltiota koskeva toimi. Ja ensimmäiseksi, jos voin nyt tästä aloittaa, niin kyse on juuri siitä, että nykyisten nykyistä menettelyä käytetään. Sitä on yksityis, yksinkertaistettu artiklassa kaksi unionin perustamissopimuksessa. Ja me ehdotamme sitä, että ehkä olisi mahdollisuus toimia toisella tavalla, kun on olemassa järjestelmällisesti unionin lainsäädännön loukkaustapauksia havaittu. Eli näin voitaisiin vähän toisella tavalla toimia, kun ajaudutaan siihen tilanteeseen, että toistuvasti sääntöjä rikotaan ja se sitten heikentää oikeudellista kenttää kokonaisuudessaan. Ja tämä tarkoittaa sitten järjestelmällistä rikkomusmenettelyn käyttöä. Tämä vaihtoehtona yksi ja vaihtoehto kaksi myös pyritään korjaamaan jo olemassa olevien mekanismien käyttöä. 2014 komissio on hyväksynyt tuon oikeusvaltiosääntön. Säännön. Tässä pieniä muutoksia on tullut, mutta niiden pohjalta voidaan luoda oikeusvarmuutta oikeusvaltioperiaatteeseen. Ja erityisesti on äh, tuossa systeemisessä riskissä, uhassa varmasti äh, korjaamisen varaa ja suosituksia olemme tehneet kertomuksessamme myös, mutta varmasti vastaan sitten kysymyksiin, jos tästä vaihtoehdosta kysymyksiä myöhemmin sitten esiintyy. Ja kolmas vaihtoehto on se, että voitaisiin löytää parempia keinoja kansalaisyhteiskunnan toiminnassa. Unionin täytyy tietysti toimia paljon johdonmukaisemmin tässä unionin sisällä sillä tavalla, kun se on toiminut rajojen ulkopuolellakin. Ja meidän täytyisi toimia äh, kunnianhimoisemmin myös, äh, kun tutkimme rahoitusvälineitä ja miettiä rahoituskeinoja ja välineitä ja sitä, miten kansalaisyhteiskunta voitaisiin saada mukaan jo olemassa oleviin rahoitusmuotoihin, esimerkiksi Jean Monnet rahoitusmuotoon, joka on menestynytkin varsin hyvin, mutta kuitenkaan kansalaisyhteiskunnan ja edustajien ei ole ollut helppo ottaa sitä käyttöön. Mutta nämä kaikki nyt näistä näistä pystysuoraan esitetyistä e, tiettyä valtiota tapauskohtaisista ratkaisuista. Sitten me olemme puhuneet näistä horisontaalisistakin muutoksista oikeudellisesta näkökulmasta puhunen, siis poliittisesta näkökulmasta. Eli neuvoston täytyisi käydä uudelleen läpi sitä, miten vuosittaista vuoropuhelun sääntöä on käytetty hyväksi. Parantamisen varaa varmasti on. Avoimuutta ei ole kovinkaan paljon havaittavissa, eli täytyisi parantaa juuri avoimuutta. Me olemme esittäneet myös lisäsuosituksia, mutta uskon, että tuo avoimuuden puute on juuri merkittävin tuossa vuoropuhelun formaatissa. Sitten ja tämä vaihtoehto kaksi uusi keskustelun muoto parlamentin, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa. Eli keskusteltaisiin paremmin kansallisten kansanedustajien kanssa ja sitten eurokansanedustajien kanssa artiklan 2 mukaisesti. Tässä tähän ei tarvittaisi lai, lainsäädännön muutosta, mutta poliittista tahtoa kylläkin tarvittaisiin. Ja tämä sitten liittyy tuohon ensimmäiseen äsken mainitsemaan horisontaaliseen vaihtoehtoon. Tämä tietysti on kunnianhimoisin vaihtoehto varmastikin. Me olemme yksinkertaisesti ehdottaneet sitä, että hyväksyttäisiin juuri se, mitä kollegani äsken sanoi, luotaisiin tällainen uusi mm, valvontasykli, jonka jo, jonka pohjalta saataisiin myös tuollainen uusi tulostaulu, joten en nyt lähde toistamaan sitä, mitä kollegani jo äsken sanoi, mutta meillä olisi tällainen uusi pysyvä mekanismi, jota käytettäisiin kaikkiin unionin jäsenvaltioihin ja myös unionin toimielimet voisivat sitten omia toimiaan sen pohjalta ja sen avulla perustella. Tällaista on pyydetty ainakin osoittamaan artiklan kaksi säännöllisen, säännöllisen muodon kehittämiseksi, ei välttämättä vuosittain. Me emme ole tästä aikarajasta sen kummempaa päättäneet, mutta asia, tämä pitäisi kuitenkin toimia säännöllisesti. Ja näin sitten nämä vaihtoehdot sainkin käsiteltyä läpi ja odottelen kysymyksiänne. Kiitoksia näistä tiedoista Tämä osoittaa, että tämä on tietysti haastava tehtävä. Monien toimijoiden pitää olla tässä mukana ja tarvitaan paljon viestintää, mutta ikävä kyllä tämä nyt vaikuttaa tarpeelliselta toiminnalta. En tiedä, onko kollegoilla mitään kysymyksiä. Jos ei, niin minulla olisi jotain sanottavaa. Hyvin usein kuullaan tästä Kööpenhaminan dilemmasta. Ja haluaisin nyt tietää, onko kukaan koskaan tarkistanut, miksi näitä kriteereitä sovelletaan. Eli miten varmistetaan, pystyykö ehdokas noudattamaan artiklaa 2 perusoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, mutta jos katsotaan jäsenvaltioita, niin sitten kuullaan, että ei sitä tarvitse enää tarkistaa. Eli joko ei ole kriteereitä, tai sitten tästä puuttuu poliittista tahtoa. Ja te puhuitte näistä tämänhetkisistä toimista ja puhuitte tästä oikeuden tulostaulusta, mutta ette puhuneet näistä Kööpenhaminan kriteereistä sinänsä. Eli tämä nyt on yksi elementti, joka täytyy tarkastaa. Ja sitten yksi asia on tärkeä, Eli meidän täytyy olla keskittyneitä, kun puhutaan artiklasta 7, eli meidän pitää keskittyä kriisimekanismeihin, kun monia isoja asioita on jo tapahtunut. Ja se, mitä nyt yritämme tehdä, on, että luodaan jotain, joka on vähän niin kuin varhaisen varoituksen mekanismi, koska kaikissa jäsenvaltioissa on mahdollista, vaikka siellä olisi hyvää tahtoakin, että jotkut päätökset menevät liian pitkälle tai menevät väärään suuntaan. Ja sitten hyvin ystävällisesti kaikkien tahojen kanssa olisi mahdollista löytää ratkaisu ja välttää se, että yksi virhe sitten pahenisi ja johtaisi sitten kriisiin. Eli meidän kannattaisi miettiä tällaista varhaisen varoituksen järjestelmää, eikä sitten vain painosteta jotain hallitusta tai jäsenvaltiota, vaan katsotaan, mitä me kaikki yhdessä pystymme tekemään, jotta noudatamme perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. No niin, eli tätä työtä meillä on vielä edessämme. Jos kukaan muu ei halua lisätä mitään, niin sitten, jos muita kysymyksiä ei ole. Ah, anteeksi. Niin, te istutte sen ihan edessäni enkä nähnyt. I would like to thank... Ensinnäkin haluaisin kiittää näitä esittelijöitä, koska nämä ovat tärkeitä asioita ja nyt voimme ymmärtää paljon paremmin ja tehdä työtä tämän raportin pohjalta. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte juuri hetki sitten. Eli ei tämä ole vain Euroopan byrokraattista mielikuvitusta, vaan tämä on ihan tarpeellinen varhaisen varoituksen järjestelmä. Itse olen Puolasta ja vuosikausia meille kaikille, myöskin poliittisille ryhmille, oli selvää, että tiettyjä sääntöjä on liittyen oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan ja tasapainoon eri toimijoiden välillä. No nyt ongelmia on ja meidän täytyy tehdä nyt yhteistyötä. Meidän täytyy toimia kansalaisten hyväksi, demokratian hyväksi ja Euroopan tulevaisuuden hyväksi. No nyt tämä on vähän niin kuin poliittinen lausunto, mutta meidän täytyy työstää tätä ja meidän pitää nyt mukautua tositilanteeseen ja meidän tulee arvioida nyt tätä tilannetta ja katsoa, mitä välineitä meillä on käytössämme. Ja kiitoksia Sofi tästä aloitteesta, koska mielestäni tämä on tärkeä asia. Ja kun ensimmäisen kerran kävimme tätä keskustelua, niin silloin ihan sinä puhuit juuri tästä demokratiasopimuksesta. Tämä ei koskaan ainoastaan Euroopan toimielimiä, eli että siellä olisi jonkinlaisia demokratiaan liittyviä valvontamekanismeja, vaan myös täytyy miettiä, miten saadaan jäsenvaltiot mukaan ja miten kansalaiset saadaan mukaan tähän valvontaprosessiin. Kiitos. Thanks a lot, Michael. Kiitoksia. Ja sitten Sophie Intfeld ilmeisesti halusi puheenvuoron. Uh, uh, question, because of course I've been... Ei minulla niinkään kysymystä ole. Olen nimittäin ollut yhteydessä näihin tutkijoihin ja kertomuksen laatioihin. Minulla särähti silmään se, että no, artikla 2 on tämä todellinen avaava sopimus. Artiklassa 1 ikään kuin tervehditään ja sitten tässä toisessa artiklassa kerrotaan, mistä oikein on kyse. Olen lukenut tämän kertomuksen ja myös muita kertomuksia, niin on mahdotonta löytää Oikeus perustaa sille, että pannaan täytäntöön nämä arvot. Joten loppujen lopuksi mielestäni pitäisi luoda toimielinten sopimus siitä, että vaaditaan jotain tehokkaampaa. Olen vähän kasannut sitä yhteen, kuten Frankensteinin että Mielestäni on erikoista, että ei ole olemassa selkeää joukkoa sääntöjä perussopimuksissa. Mielestäni kyse on suuremmasta asiasta kuin siitä, että rangaistaan jäsenvaltioita, jotka eivät noudata sääntöjä, vaan kyse on siitä, kuinka luodaan positiivinen sykli, jossa yhdessä Euroopan kansalaisten kanssa määritellään nämä arvot. Sillä arvot saattavat muuttaa aikojen saatossa, kun puhutaan oikeusvaltioa, periaatteesta, niin minä en usko, että tämä on mitenkään epäselvä. Mielestäni se on selkeä, kenties matemaattisen selvä, mutta selvä kuitenkin. Mikä on oikeus, miten, miten oikeusjärjestelmä tulisi toimia, mikä on oikeusvaltioperiaate. Kaikki nämä asiat muuttuvat ja ne voidaan määritellä ainoastaan vuoropuhelussa. Ja perussopimuksessa ei ole kaaveltu minkään maailman mahdollisuutta tämän tyyppiselle lähestymistavalle. Me olemme tässä nyt yhdistelleet näitä eri mahdollisuuksia ja saamme kenties toimivan ratkaisun. Minä olen kiitollinen siitä, mikäli kannatti jatkossakin kortinen kekoon. Tämä teksti on saatavilla ilmeisesti tästä päivästä lähtien. Se on Twitterissä ainoastaan tässä vaiheessa, mutta lähetän sen mielelläni eteenpäin, mikäli olette sitä kiinnostuneita. Kiitoksia. En tiedä, haluaako joku vielä kommentoida näitä puheenvuoroja. Uh, very briefly, because I just... Ihan lyhyesti. Niin raportissa ei katsottu ratkaisuja, jotka vaatisivat perussopimusten muutoksia. Ja se, että ei ollut tätä varo- varhaisen varoituksen järjestelmää, niin olen hiukan eri mieltä koska meillähän on kaksi jo sellaista olemassa. Toista haluta käyttää, eri alteikka 7 kohta 1, sitä voidaan käyttää silloin, kun on mahdollinen riski siitä, että järjestelmällisesti rikotaan EUn arvoja. Tätä järjestelmää ei koskaan ole käytetty, mutta sekin on tavallaan varhaisen varoituksen järjestelmä, koska siinä ei vielä ole tapahtunut mitään rikkomusta varsinaisesti ja tämä oli varattu sellaisiin tapauksiin, ja komission oikeusvaltiopuitteisto on myöskin tavallaan varhaisen varoituksen järjestelmä, koska Puolan osalta me olemme jo vaiheessa yksi. Eli tässä nyt kerätään tietoa ja katsotaan sitten, onko todellakin systemaattisesti rikottu oikeusvaltioperiaatteetta. Eli siinä mielessä meillä on tällainen järjestelmä. Ja sitten oikeusvaltioperiaatteen epämääräisyys. No olen kyllä vähän eri mieltä. Oikeusvaltioperiaatteesta voidaan sopia, ja siitähän yleensä on määritelmä kansainvälisissä järjestöissä. Esimerkiksi tuomiojärjestelmän, tuomioistuinjärjestelmän riippumattomuus on yksi tärkeä osa sitä. Eli tämä käsite sinänsä ei ole liian avoin tai epämääräinen, vaan sen noudattaminen. Eli tapauskohtaisesti täytyy katsoa, ja täytyy katsoa faktoja ja arvioida sitten, onko tätä osaa oikeusvaltioperiaatteesta rikottu, ja jos on, niin sitten täytyy edetä. Eli puhun nyt ihan henkilökohtaisesti, mutta mielestäni oikeusvaltioperiaate ei ole mitenkään epämääräinen tai toteutettavissa oleva käsite. Kiitos. I think it will always... Kiitoksia. Tämä on aina haasteellista, koska se, että... Ai, ai tekin halusitte vielä puheenvuoron. No, olkaa hyvä. Thank you very much for your comments. Kiitokset. Niin, Kööpenhaminan kriteerit otettiin huomioon, kun landin sitten tätä kertomusta, en kyllä, mutta en voinut sitä suoraan kaikkea, kaikkeen tässä viitata mutta pienin muutoksin ehkä me voisimme tässä edetä. Emme puhuisi Kööpenhaminan kriteereistä, koska se ei ole sinänsä mikään keski-eurooppalainen kysymys sinänsä, vaan kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta siitä, mistä, mistä ne sijaitsevat tai milloin ovat tulleet unioniin. Ja sitten oikeusvaltioperiaatteesta olen samaa mieltä esittelijän kanssa tosiaankin kyllähän nähdään, että on poikettu oikeusvaltioperiaatteesta, eikä se ole toimivaa, mutta on hy- hyvä luettelo indikaattoreita. Kuitenkin esimerkiksi komissiossakin on erinomainen luettelo näistä osoittajista ja eri elementeistä, jotka osoittavat oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen, joten varmaankin eh, sekä Peshin että esittelijän eh, ajatusten pohjalta voidaan nyt miettiä sitä, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, luodaksemme standardiindikaattorit ja miten sitten tuota laatua arvioida tapauskohtaisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja, ja toimielinten muodossa. Kiitoksia tästä tuesta. Se on tärkeää, kun laadimme sitten parlamentissa omaa mietintöämme. Ja varmaan meillä on sitten muitakin mielenkiintoisia keskusteluita tulevina viikkoina ja kuukausina tähän aiheeseen liittyen. Myöskin neuvostossa käydään tätä keskustelua ja toivottavasti saamme aikaan sitten hyvän päätöksen tästä tärkeästä asiasta. Eli kiitoksia, että olitte paikalla ja toivottavasti yhteistyömme jatkuu. Kollegat, seuraava, seuraavan asian käsittelyn pitäisi alkaa vasta neljältä ja jotkut kollegat ehkä tulevat paikalle vasta silloin niin meidän täytyy nyt pitää pieni tauko ja pyytäisin, että olette sitten paikalle jälleen kello neljä. Eli käytä hakemassa vaikka kahvia.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 So, dear colleagues, it's the last point on... No niin, kollegat, viimeinen kohta esityslistalla iltapäivän kokouksessa. Eli kansalaisuuden myynti EU-ssa ja korruptiot oleskelulupien ja viisumin myöntämisessä konsulaateissa kolmansissa maissa ja myöskin turvallisuuteen liittyvät seuraukset Euroopan unionissa. tiettyjen jäsenvaltioiden tilanne kansalaisuuden myynnin osalta on herättänyt huolestuneisuutta valiokunnassamme ja siksi koordinaattorit päättivät ottaa tämän asian esityslistalle ja me keskustelemme tästä nyt komission kanssa ja katsomme sitten, mitä tälle asialle tehdään. Ja ne, jotka haluavat sitten osallistua keskusteluun, saavat puheenvuoron. Eli ensimmäisenä puheenvuoron saa komission edustaja Jekka Matrino Dimitra Kopulo, Liven Brovas. Eli Dimitra Kopulo, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Mrs. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä olen täällä Dimitra Kopulon puolesta. Olen samasta yksiköstä DG Justista, komissiosta, oikeusasiain pääosastosta. Ja tosiaan kollegani sisäasiain pääosastosta on paikalla ja puhuu enemmän turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Myynnissä olevasta kansalaisuudesta tuomioistuin on tapaus oikeudessaan tapauksessa Rotman puuttunut tähän ja siinä puhutaan jokaisen jäsenvaltion velvollisuuksista kansalaisuutta myönnettäessä. Tuomioistuin on huomauttanut, että kun jäsenvaltiot toimivat, niin kansalaisuuksia myöntäessään niiden täytyy ottaa huomioon unionin lainsäädäntö. Kansallisuuden myöntäminen nimittäin merkitsee myös unionikansalaisuutta ja oikeuksia, jotka siihen liittyvät, eli liikkuvuusoikeutta, äänestysoikeutta, voi osallistua ehdokkaana vaaleihin, koti asuin maassaan. Ja näin jäsenvaltioiden päätökset eivät näin ole neutraaleja suhteessa muihin unionissa oleviin jäsenvaltioihin. Ja jäsenvaltioiden autonomiaa tietenkin täytyy kunnioittaa, mutta täytyy sitten myös vaatia, että unionin kansalaisten oikeudet tulevat täyttymään ja näin toimitaan sitten vilpittömän yhteistyön ja hyvän luottamuksen ja uskon piirissä unionin jäsenvaltioiden välillä on hyväksytty neuvostossa sääntöjä. Nämä liittyvät myös kansainväliseen lainsäädäntöön ja kriteerit perustuvat kansallisuuslainsäädäntökehykseen. Ja se, joka pyytää kansalaisuutta, niin täytyy hänen tilannettaan arvioida ja sitten ja sidettä tuohon valtioon, josta hän kansalaisuutta hakee. Vuodesta 2014 komissio on tutkaillut näitä kansalaisuustapauksia ja komissio on puuttunut Maltan ohjelmaan myöntää kansalaisuuksia ei ainoastaan asukkaille, vaan myös investoijille tietyissä tapa- tapauksissa on haluttu vahvistaa se, että on olemassa joku aito yhteys valtion. Maltan viranomaiset ovat muuttaneet kansalaisuuslainsäädäntöään ja vaatineet tätä asuinperustetta vähintään 12 kuukautta asumista maassa kansalaisuuden perusteena. Komissio on myös arvioinut eh, sijoittajajärjestelyjä eri jäsenvaltioissa ja erityisesti yhden valtion osalta, joka tarjoaa pelkästään investoinnin pohjalta tuon, tuon, tuota kansalaisuutta, eli Kyproksesta on tässä kyse. Monia kokouksia on järjestetty Kyproksen kanssa ja komission kanssa vuonna 2014 ja 2015. Ja vuoropuhelun tuloksia, tuloksien pohjalta mm, komissio sitten miettii, miten jatketaan eteenpäin. Me val- valvomme edelleenkin kansalaisuuden myöntämistä kautta unionin. Ja varmasti tälle valiokunnalle välitämme päivitettyä tietoa tarvittaessa. On behalf of DJ Home, I will now address the second. Ja sitten puhun tästä toisesta osiosta ennen kuin siirrymme näihin turvallisuuskysymyksiin. Eli asumisluvan myöntäminen tai nämä pitkät, pitkän ajan viisumit, Nehän kuuluvat kansallis- tai jäsenvaltioiden toiminta ja nämä kultaiset viisumit ovat asumislupia eivätkä Schengen-viisumeita, ja ne koskevat korkeintaan kolmea kuukautta. Ja kun annetaan invoistointeja vastaan näitä kansalaisuuksia, niin se ei ole harmonisoitua EU-lainsäädäntöä. Eli katsoa, että tässä tilanteessa investoijat voivat pysyä maassa kolme kuukautta pidempään, mutta turvalausekkeita on, mitä tulee lyhyen aikavälin matkustusmahdollisuuksiin Schengen-alueella. Ja yleensä nämä luvat eivät anna mahdollisuutta asua jäsen, sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa lupa on myönnetty. Ja jäsenvaltioiden viisumeilla saa matkustaa 90 päivän ajan muihin valtioihin ja siellä täytyy täyttää tietyt ehdot. Jos henkilö ei täytä näitä ehtoja toisessa jäsenvaltiossa, niin silloin jäsenvaltio, joka on antanut asumisluvan, joutuu ottamaan tämän henkilön takaisin alueelleen. Ja EU-lainsäädäntö mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat evätä pääsyn alueelleen sellaisten kansalaisten osalta, jotka ovat uhka yleiselle turvallisuudelle tai järjestykselle – ja mitä tulee pitkiin oleskeluihin muissa jäsenvaltioissa, yhden jäsenvaltion asumislupa ei koskaan anna asumislupaa toiseen jäsenvaltioon. Ainoastaan sellaiset, joilla on EUn pitkän oleskelun lupa, heillä on oikeus olla asumassa toisessa jäsenvaltiossa kuin myöntäneessä jäsenvaltiossa. EUn luvat voidaan myöntää ainoastaan direktiivin sääntöjen pohjalta. Ja siellä ehdot ovat aika tiukat. Esimerkiksi eli pitää asua ainakin viisi vuotta kyseisessä valtiossa. Ja sitten mahdolliset yhteydet korruptioon, kun myönnetään näitä asumislupia konsulaateissa ja suurlähetystöissä ja sen turvallisuusvaikutukset. Korruption torjunta on komissiolle tärkeä kysymys ja komissio jatkuvasti tarkastelee korruptiopolitiikkaa jäsenvaltioissa. Ensimmäistä kertaa tällainen raportti laadittiin 2014 ja sitten komissio käyttää ohjausjaksoa hyväkseen. Sitähän rahoitetaan EU-varoin ja kun korruptiota esiintyy, niin silloin kansalliset viranomaiset tutkivat asian ja katsovat, millaisia yhteyksiä on rikolliseen toimintaan. Komissiolla ei ole valtuuksia toimia, koska näiden lupien myöntäminen on kansalliseen toimialaan kuuluva asia. Ja sitten uudistuksia lainsäädäntöön esimerkiksi Portugalissa kun siellä oli 2014 viisumiskandaali, joka johti sitten siihen, että sisäministeri erosi. Mutta korruptio heikentää oikeusvaltioperiaatetta, poliittisten instituutioiden toimintaa ja myöskin kansalaisten turvallisuutta. Korruptiotapauksissa viisumin myöntämisessä heikennetään myöskin Schengen-säännöstöä. Korruption torjunta on siksi tärkeä osa tätä kysymystä. Ennen kuin näitä asumislupia myönnetään, pitää tarkistaa Schengenin tietojärjestelmä. Jäsenvaltion ei pidä myöntää näitä asumislupia henkilöille, joista on annettu hälytys Schengenin tietojärjestelmään. Ja kyse on siis investoinneista jäsenvaltioihin ja EUn lainsäädäntö rahanpesua vastaan liittyy myöskin näihin investointeihin. Ja lisäksi kansallista korruption torjuntapolitiikkaa valvotaan EU-ssa monilla välineillä. Ja kuten jo sanoin, komissio valvoo jäsenvaltioiden toimintaa korruptioraportissaan, mutta myöskin eurooppalaiset korruption yhteyspisteet toimivat poliisin kanssa yhteistyössä ja pyrkivät torjumaan korruptiota. Nämä tahot vaihtavat tietoja ja laativat yhteisiä strategioita ja tekevät suosituksia sen suhteen, miten nämä asiat voidaan parhaalla tavalla hoitaa. Ja neuvosto on myöskin julkaissut käsikirjan hyvistä käytänteistä korruption torjunnassa. Ja lopuksi myöskin Frontex on tilannut useita tutkimuksia, joka liittyy korruption torjuntaan rajavalvonnassa. Kiitos. Kiitoksia, että puhuitte myöskin näistä eroista liittyen kansalaisuuteen ja näihin kultaisiin viisumeihin. Tämä on pidettävä mielessä. Ja sitten ensimmäisenä Roberta Metsola, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää komissiota siitä, että he vastasivat kutsumme me olemme kaikki varmasti sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä ja myös erittäin ajankohtainen aihe. Kansalaisuuden myyminen ilman konkreettisia yhteyksiä jäsenvaltioon on erittäin vakava aihe. EU kansalaisuus myöntää tiettyjä oikeuksia, joiden ei pitäisi olla kaupan. Tämä on asia, joka kuuluu jäsenvaltion toimivaltaan, mutta tämä on samalla pääsy EU-alueelle ja EU-oikeuksiin. Pankkitilin suuruudella ei tulisi olla merkitystä. Me olemme suhtautuneet aina erittäin skeptisesti näihin eri menettelyihin. Tässä on ongelmia niin turvallisuuden kuin avoimuuden kanssa, jotta tämä olisi elinkelpoinen vaihtoehto tämä epäselvyys liittyen niihin ihmisiin, jotka ostavat kansalaisuuksia, minä puhun nyt omasta maastani Maltasta, niin sitä lisää näitä ongelmia. Kansallisen lainsäädännön mukaan ainoastaan sellaisessa tilanteessa, että on selkeä yhteys tiettyyn jäsenvaltioon, niin voitaisiin myöntää kansalaisuus. En tiedä vastaavatko asiantuntijat nyt vai myöhemmin, mutta minulla on seuraavat kysymykset. Onko komissio tyytyväinen, että ne, jotka ostavat tietyn maan kansalaisuuden, niin ovatko he varmoja, että tässä on selkeä yhteys jäsenvaltion, Tässä viitattiin valtaan, valtassa oleskeluun, oleskeltuun aikaan. Tarkoittaako tämä sitä, että maassa on fyysisesti asuttava ja minkä tyyppinen, miten tämä on todistettava, että on viettänyt väittämänsä ajan jäsenvaltiossa. Ja ollaanko tässä tietoisia, mitkä nämä ää, vahdittavat toimenpiteet ovat. Ja nyt tässä viitattiin korruption. Ja Panama-skandalissa on nähty, että nyt ei voida olla sellaisessa tilanteessa, että järjestelmää väärinkäytetään, no vaikka varmasti näinkin on. Ja tämä liittyy tähän negatiiviseen huomioon, jonka Maltan sosiaalisti hallitus on saanut. Uh, Kiitos, Dalli. Kiitokset, kiitokset komission edustajille myös tänne saapumisesta ja siitä, että he ovat valaisseet tätä asiaa, koska ei ole ollut yhteyttä maahan, mutta kansalaisuus on myönnetty. Tämä on huolestuttava ja komissio on aivan oikein sanonut, ja juuri pääkeskustelun aiheemmekin on juuri se, että ei mitään yhtä tiettyä jäsenvaltiota nyt tulee ryhtyä noita noin kohtelemaan, vaan on olemassa erilaisia järjestelmiä, joiden pohjalta voidaan toimia. Ja komissiokin on itse viitannut näihin korjauksiin ja minä haluaisin kiinnittää huomiota nyt siihen, että kun Maltana otettiin esille komission puheenvuorossa ja investoijat erityisesti on, mitä komissio on mieltä vuoden 2014 julkisesta lausumasta komissiota ja muutoksista, jotka otettiin käyttöön Maltan lainsäädännössä, että vaadittiin aitoa yhteyttä Maltaan jotta, ja myös asumis asumisoikeutta Maltalla ennen kuin kansalaisuuden voisi saada näin vuonna 2014 on päätetty ja komission yksiköt ovat olleet tyytyväisiä muutoksiin kans, Maltan kansalaisuuslainsäädännössä. Ja näin on toimittu hyvässä uskossa ja vilpittömän yhteistyön hengessä, jotta komissio olisi pitänyt tosiaankin olla tyytyväinen tähän yhteisymmärrykseen. Komissio on nyt tässä esittänyt meille oman näkökulmansa. Voisiko komissio nyt vahvistaa meille sen, että komissio on tyytyväinen tähän Maltan lainsäädännön muutokseen aidosta yhteydestä Maltaalle. Ja Kyproksen kanssa ilmeisesti ollaan keskustelemassa tästä asiasta edelleenkin ja mielestäni nykyiselläänkin asia on vielä kesken, eli kolmen kuukauden aika on Kyproksella käytössä, jos, jotta unionin ulkopuoliset kansalaiset voisivat saada EU-kansalaisuuden. Ja nyt on käynyt sitten ilmi, että minkä tyyppisiin toimiin komissio oikeastaan ryhtyy. Ja myös komissio on sanonut, että muitakin tapauksia on, ollaan tutkailemassa, mistä hän järjestelmistä komissio puhuu. Ja ongelmat On helppo aina viitata korruptioon, mutta komissio on kuitenkin sanonut, että se on arvioimassa näitä korruptioviitteitä ja syyteyksiä. syytöksiä aina kun niistä kuullaan tai saadaan vihiä. Ja komissio on sitä mieltä, että Interpol ja myös Schengenin tietojärjestelmä toimivat silloin, kun viisumia myönnetään. Eli tällaiset tiedustelut komission suuntaan. Like to add... Kiitoksia. Ja sitten toinen kysymys vielä. Vaikka juuri kuulimme näistä eroista, kun ajatellaan, että saa kansalaisuuden tai sitten maksaa kultaisesta viisumista – ja kysehän ei ole eurooppalaisesta viisumista, joten meillä ei ole suoraan oikeuksia puuttua tähän asiaan. Eli komissio nyt lähinnä viittasi näihin korruptiosyytteisiin, mutta liittäisin tämän toisen asian, josta on jo keskusteltu. Kun otetaan huomioon myöskin maahanmuuttokysymykset, niin mehän pyrimme varmistamaan, että tiedämme, ketkä tulevat maihimme. Eli vaikka kysymys on vain kansallisesta viisumista ja kansalaisuudesta, niin kummassakin tapauksessa on mahdollista, että ne, jotka maksavat niistä, voivat ryhtyä jonkinlaisiin toimiin jossain toisessa jäsenvaltioissa, mutta tekevät sitten liiketoimia eri tavalla ja jotkut käyttäytymismallit saattavat sitten vaikuttaa toisiin jäsenvaltioihin. Eli oletteko tarkastaneet myöskin sen, että nämä kansalaisuuskriteerit ja viisumikriteerit täyttyvät kaikissa jäsenvaltioissa. I have no other remarks, so commission. Eli komissio, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. kysymykset liittyen tähän kaupan olevaan kansalaisuuteen, niin tässä vaiheessa me olemme tutkimassa ja me olemme vuoropuhelussa erään jäsenvaltion kanssa, Kyproksen kanssa ja muiden jäsenvaltioiden kohdalla me seuraamme tilannetta. Me pyrimme pysymään ajan tasalla, mutta kuten sanoin, niin tässä vaiheessa kansalaisuus annetaan investointia vastaan, ja Kypros on tämä maa. Ja mitä tulee tähän asumiseen, päätoimiseen asumiseen jäsenvaltiossa, niin todistaminen, että on asunut jäsenvaltiossa ja että on selkeä yhteys hakijan ja jäsenvaltion välillä – Tämä todistustaakka on tällä hakijalla ja Maltan on vaadittavien menettelyjen mukaisesti haet, tarkistettava nämä tiedot, kuten muidenkin hakijoiden kohdalla. Tässä on katsottava paikallisia liittymiä, laskuja, kouluilmoittautumisia, kuntosali, sopimuksia ja niin edelleen. Tämä on kansallisten viranomaisten velvollisuus ja tämä on tehtävä tapauskohtaisesti. Kiitos. As regards the oversight of the due... Ja sitten näistä due diligence-periaatteista varmaankin. Sitten otan yhteyttä kollegoihin ja palaan asiaan vielä uudelleen. Ja sitten turvallisuuspuolesta ja Interpolinsta ja siitä, onko Interpolin tietojärjestelmään on otettu yhteyttä silloin, kun viisumeita annetaan tai passeja myönnetään. Eli jos kyse on viisumijärjestelmästä, niin silloin Schengenin tietojärjestelmää käytetään ja oleskelulupaa myös. Eli oleskelulupaa ei anneta kolmannelle kansalaiselle ilman tämän järjestelmän noudattamista. Ja jos henkilö on Schengenin tietojärjestelmästä, niin oleskelulupaa ei sitten anneta. Eli palaan sitten vielä myös kollegoihin, kollegoihin pakeille ja otan selvää asiasta enemmän. Ja sitten maahanmuuttoasioista. Onko mahdollista käyttää järjestelmää väärin tai liike-elämän piirissä käyttää tätä järjestelmää väärin ja miten eri toiminta voi sitten suoraan vaikuttaa vahingollisesti muihin jäsenvaltioihin. Nyt en voisi enempää sanoa, mutta palaan asiaan sitten kollegoiden kanssa keskusteltuna. I'm so sorry. Um, as no... No niin. Kollegoilla ei ole muita kysymyksiä, eli kiitoksia näistä tiedoista. Ehkä tulevaisuudessa olisi hyvä saada sitten uusia tietoja muista jäsenvaltioista, joissa on näitä kultaisia viisumeita, mutta nyt varmaan voimme päättää kokouksen. Toivotan kaikille hauska illan jatkoa, mutta Miriam Dalli vielä haluaa puheenvuoron. Um, because the commission at one point said that it is... Kiitos. Komissio sanoi, että se on tutkimassa näitä useita eri menettelyjä jäsenvaltioissa myötä kansalaisuus, niin vaikka vastauksia ei nyt voida antaa, niin kenties tähän voitaisiin palata. With the... Uh, Eli siis kaikki muut maat, joissa on ainakin näitä kultaisia viisumeita, siis ei kyse ole kansalaisuudesta, niin voin ihan yleisesti jotain sanoa tästä, Mutta voitteko kertoa tästä yleisesti jotain vai toimitatko kirjallisesti näitä tietoja? As I said before, äh, kuten jo sanoin, niin en varmaankaan sanonut, että me sinänsä tutkimme näitä siinä mielessä, että me arvioimme oikeudellista tilannetta vuoropuhelussa jäsenvaltioiden kanssa. Me olemme tutkimassa yhtä valtiota ja sitten ne muut muista valtioista, joilla ei ole sellaista järjestelmää kuin Kyproksessa, niin me keräämme siitä tietoa ja sitten yleisesti tutkimme tilannetta, mutta jos epäilyksiä herää, niin me emme tietenkään epäröi ryhtyä keskustelemaan kyseisen valtion kanssa. Mutta tällä erää meillä ei ole kuitenkaan osviittaa siitä, että täytyisi edetä pidemmälle. for this Kiitoksia näistä lisätiedoista. Nyt kokous päättyy. Kiitoksia, että olitte paikalla. Ai niin. Muistakaa, seuraava kokous on sitten Strasbourgissa maanantai-iltana kello seitsemältä.